edellinen komissio, komission jäsen, silloin kun hän oli komissiossa, hän sanoi, että hän panisi tämän hetkistä lainsäädäntöä täytäntöön, mutta sen lisäksi hän tarkistaisi tätä tilannetta tämän lainsäädäntökauden lopuksi. No nyt tämä lainsäädäntökausi alkaa lähestyä loppuaan ja pyytäisin, että komission jäsen Vasilju, joka on ollut erittäin hyvä korvaaja Kiprionelle. Pyytäisin, että hän pitää myöskin kiinni näistä sitoumuksista, koska eläinkuljetukset ovat yksi asia, joka pitää ottaa erittäin vakavasti. Näistä asioista on puhuttu usein otteeseen aikaisemminkin, mutta jos haluamme pitää itsemme sivilisaationa, usein meitä arvioidaan juuri sen suhteen, miten kohdella ihmisiä sekä eläimiä. Ja tätä ei voida riittävästi korostaa. Sitten lopuksi tämä suullinen kysymys itsessään, eli eläinten kuljetusta koskeva asetus. Sehän on ollut voimassa vuodesta 2007, ja komission olisi pitänyt saada ensimmäiset vuosikertomukset jäsenvaltioista liittyen siihen, miten asetusta on pantu täytäntöön. Voiko komissio kertoa, mitkä jäsenvaltiot ovat toimittaneet näitä vuosikertomuksia? Onko komissio jo tehnyt alustavia analyysejä näistä kertomuksista jotta voisimme vähän katsoa, millaisia ongelmia ja puutteita on esiintynyt ja myöskin millaisia aikaansaannoksia on saatu lainsäädännön täytäntöönpanon osalta. Onko komissio valmistelemassa jotain toimia täytäntöönpanon suhteen jäsenvaltioissa? Tällainen analyysi on tärkeä, kun mietitään tämän asetuksen tarkistamista. Siksi komissio pyytäisin vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia komission nimissä puheenvuoron komission jäsen Spidlalle. Olkaa hyvä. Předsedo, vážený pane poslanče, vážené... Kiitoksia. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat, olen aivan täysin samaa mieltä siitä, miten meidän tulisi kohdella eläimiä. Me tarvitsemme, eet... kyse on eettisestä ja yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Komissio on tietoinen siitä, että eläinten suojelu on tärkeä asia tuskan vähentämiseksi. Erityisesti niin sanotut vähempiarvoiset eläimet joutuvat kokemaan tuskaa kuljetusten aikaa, aikana. Ja kun katsotaan nykyisiä kuljetusmääräyksiä, niin ne eivät ole riittävät. Viime kuukausien aikana komissio on saanut tietoa siitä, miten raalla tavalla eläimiä on kuljetuksen aikana käsitelty. Komissio on myöskin sitä mieltä, että me tarvitsemme mitä pikemmiten korjauksia tähän nykyiseen tilanteeseen, jotta EU-lainsäädäntöä pantaisiin paremmalla tavalla täytäntöön ja näin voitaisiin varmistaa, että eläinten terveystilanne paranisi ja että heidän elinolosuhteitaan kehitettäisiin. Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimustulokset osoittavat, että valvontajärjestelmiä tulisi kehittää, eli että kuljetuksia voitaisiin paremmin valvoa ja tätä kautta tilanne kokonaisuudessaan paranisi ja että avoimuutta parannettaisiin. Uusien teknologioiden käyttöönotto johtaisi siihen, että kansallisella tasolla hallinnollinen taakka laskisi. Komissio paraikaa tutkii sitä, että että voitaisiinko vielä ennen tämän toimikauden päättymistä laatia sellainen uusi ehdotus, joka perustuisi juuri näihin uusiin tieteellisiin tutkimustuloksiin. Tutkimustuloksiin koskien eläintiheyttä ajoneuvojen kuljetuslavoilla ja kuljetusten pituutta. Jäsenvaltioiden antamien tietojen pohjalta tarkistamme myöskin sitä, miten yhteisölainsäädäntö on noudatettu. Nämä tutkimustulokset perustuvat paikalla, paikan päällä toteutettuihin tarkastuksiin, joissa ovat olleet läsnä kansallisia edustajia ja myöskin eläinlääkintähenkilökuntaa. Siis näiden tutkimusten pohjalta voidaan suorittaa kansallisten viranomaisten kanssa tämän hetkistä tilannetta. Useimmat jäsenvaltiot ovat vuoden 2008 osalta antaneet jo omat kertomuksensa komission kau- käyttöön. Kypros, Malta, Liettua, Bulgaaria ja Luxemburg eivät ole vielä toimittaneet kyseisiä tutkimuksia. Komissio on muistuttanut kyseisiä jäsenvaltioita, jäsenvaltioita tästä raportointivelvollisuudestaan. Komissiolta ei vaadita tiedonantoa siitä, miten asetuksen täytäntöönpanoa pitäisi toteuttaa kansallisella tasolla. Jäsen komissio on sitä mieltä, että määräysten täytäntöönpano on velvoite ja tästäpä syystä silloin kun komissio käy jäsenvaltioiden kertomuksia läpi, tulee pohtimaan nykyisen yhteisön lainsäädännön tarkistamista. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ryhmien nimissä puheenvuorot ensin Stevenson. Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmä kolme minuuttia. President, Commissioner Spidler, Kiitoksia puhemies, komissaari Spidla. Katsotaan ensin vähän taustaa. Eläinten kuljetuksista sovittiin joulukuussa 2004 ja asetus astui voimaan tammikuussa 2007 kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Erityispoikkeuksia myönnettiin pitkille matkoille, jos pystyttiin osoittamaan, että ajoneuvojen standardeja oli kohennettu ja että lämpötilaa säädettiin, elämillä oli vettä, ilmastointi oli kunnossa ja että riittävästi oli myöskin lepotaukoja kuljetuksen aikana. Erityispoikkeuksia myönnettiin myöskin kaukaisille maaseutualueille ja myöskin tietyille saarille. Siellä pitkiä matkustusaikoja ei voi välttää, mutta silloin eläimillä on oltava vettä saatavilla, jotta eläimet voidaan kuljettaa oikeissa olosuhteissa. Esimerkiksi alle 10-vuotiaiden vasikoiden ja alle viikon vanhojen karitsojen kuljetus kiellettiin kokonaan. Ja voin tyytyväisenä todeta, että näitä sääntöjä on noudatettu erityisesti Skotlannissa. Siellä on erittäin korkeatasoista toimintaa näissä asioissa, mutta kuten Neil Parrish totesi, olemme kuulleet, että näitä sääntöjä ei noudateta samalla tavalla kaikissa osissa EUta, erityisesti joissain eteläisissä Välimeren valtioissa ja joissakin uusissa Itä-Euroopan valtioissa. Ja kuten Parrish totesi, hevoskuljetukset ovat hyvin ongelmallisia. Kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet, että hevosia ja muita eläimiä on kuljetettu hyvin pitkiä matkoja hirveässä helteessä, ei ole ilman ilmastointia, ilman vettä, ilman lepotaukoja. Ajoneuvot ovat liian täynnä eläimiä ja matkan aikana eläimet kärsivät nestehukasta. Jotkut eläimet haukkovat henkeään ja lähettävät ja jotkut jopa kuolevat. Tällaiset käytänteet on lopettava meidän täytyy pitää huolta siitä, että sääntöä noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa, joten tuen Neil Parishin suullista kysymystä. Tarkoituksena on tarkistaa, kuinka pitkälti näitä sääntöjä on noudatettu ja toivon, että Euroopan komissio voi antaa meille näitä tietoja ja vakuuttaa meille, että toimiin on ryhdytty, jotta voidaan taata se, että nämä kuljetussäännöt ovat asioita, noudatetaan ja meidän täytyy lopettaa näiden olemassa olevien sääntöjen törkeä rikkominen. Kiitos. Grazie per... Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta Migueles Ramos. Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat riippuen maantieteellisestä tilanteesta, kuten herra Stevenson sanoi, tai pinta-alastaan riippuen tai niiden kauppavirtojen virrasta riippuen eri jäsenvaltioissa eläinten kuljetuksilla on eri merkitys. Hyvä komission jäsen, kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin minusta on edelleen aivan ilmiselviä vaikeuksia nähtävissä, kun pyritään analysoimaan tilannetta koko yhteisön alueella ja kertomaan sitä komissiolle nykyisen asetuksen perusteella. Kuitenkin jäsenvaltioiden pitäisi vuosittain esittää kertomus, jossa kerrotaan edellisen vuoden tut- tarkistuksesta. Asetuksessa ei kuitenkaan säännetä mistään vähimmäismäärästä tarkistuksia. Näyttää myös siltä, että ei ole olemassa tilastollista yhdenmukaisuutta. Tämä estää sen, että eri valtioiden tietoja voitaisiin vertailla keskenään. Hyvä komission jäsen, kaikkien edun mukaista olisi korjata tilanne mahdollisimman pian. Olen huolissani toisesta asiasta. Te itse puheenvuorossanne kuvailitte ähm, vähäarvoisiksi eläimiksi, eläimiä, joita viedään teurastamolle. Komission jäsen, en ole ollenkaan yhtä mieltä kanssanne. Henkilökohtaisesti minä pidän näitä e, eläimiä korkea-arvoisena taloudellisesti ja, ja oikeus on samaa mieltä näin on oltava, jotta tämä liha olisi korkealaatuista, edellytetään kunnollisia kuljetusolosuhteita riippumatta siitä, mikä kohde on, vaikka se olisi teurastamokin, ja riippumatta siitä, kuinka pitkä matka on. Kaikkein tärkeintä on, että eläimet kuljetetaan suotuisissa olosuhteissa. Näin ollen pyydän teitä ottamaan huomioon nämä kommentit, kun ehdotatte muutoksia asetukseen. Komissio sitä työstää parhaillaan uusien tekniikoiden myötä. Muutoksia tulee muun muassa matkojen enimmäispituuteen ja enimmäis- ja vähimmäislämpötiloihin kuljetusten aikana. Hyvä komission jäsen, pyydän teiltä ja komissiolta jälleen kerran, että ennen kuin muutatte näin perustavalla olevia elementtejä, haette ja kunnon vankan tieteellisen pohjan muutoksille. Kunnes niin kauan kuin meillä ei ole tällaista tieteellistä pohjaa, ja toistaiseksi sitä ei ole, niin kauan olisi parempi olla puuttumatta tähän asiaan. Ja mm, tarkoitan erityisesti teurastushetkellä olevien eläinten olosuhteita. Meidän ei pidä ottaa näitä asioita mukaan niin niillä ei ole mitään tekemistä kuljetuksen kanssa. Niitä ei pidä ottaa tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen mukaan. Näin tärkeissä asioissa meidän kaikkien olisi mm, toimittava varovasti sekä parlamentissa että komissiossa. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmän nimissä. Rova Jensen, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Olen pettynyt siihen, että on kulunut neljä vuotta, emmekä ole saaneet komissiolta vielä minkäänlaista ehdotusta sen suhteen, miten voisimme näitä eläinkuljetusmääräyksiä tiukentaa entisestään. Yhteistyö kollega Kyprianun ja rouva Vasilion ja parlamentin välillä on ollut erinomaista, sitä ei käydä kiistämään, mutta milloin ehdotus saadaan käyttöömme? Meidän täytyy varmistaa, että että lainsäädäntötekstiä voidaan käsitellä oikealla tavalla ja että kuljetukset ovat maksimissaan kahdeksan tunnin mittaisia, mutta se ei vielä riitä. Pelkkä kuljetuksen keston rajoittaminen ei riitä. Joillekin eläimille jopa yhden tunnin kuljetus on jo liian pitkä aika. Toki terveitä eläimiä voidaan kuljettaa jopa kahdeksankin tuntia tai jopa pidempäänkin. Komissio on laatinut oman ehdotuksensa näiden lepopaikkojen suhteen? Onko tällaisia lepopaikkoja olemassa, joita käytetään viimeistään siinä vaiheessa, kun kuljetus on kestänyt 24 tuntia? Tutkijat, eläinsuojelujärjestöjen ja eläinlääkintä toimijoiden täytyy keskustella yhdessä siitä, mikä olisi paras lähestymistapa. Tämä ei ole helppo työ, mutta kuitenkin meidän tulisi kannattaa meidän tulisi pyrkiä toimimaan tältä pohjalta. Ja meidän täytyy varmistaa, että myöskin käytännön tasolla tämä hyvät eläinkuljetusmääräykset toteutuvat. Kiitoksia. Minuutti. Seuraavaksi yksi minuutti UEN-ryhmän nimissä Wojciechowski. Kiitoksia. Parish oli aivan oikeassa, kun hän muistutti meitä siitä, että se miten kohtelemme eläimiä kertoo myöskin meistä itsestämme, olemmeko sivistynyt yhteiskunta vai ennen. Monissa tapauksissa eläimet ovat tarpeettomasti joutuneet kärsimään kuljetusten aikana ja me teemme hyvin paljon, mutta se ei kuitenkaan riitä. Mielestäni hyvä ratkaisu olisi rajoittaa sitä aikaa, jolloin eläimiä kuljetetaan kahdeksaan tuntiin ja kokonaisaika teurastamoissa ja kuljetuksessa olisi 12 tuntia. Ja tästähän me nyt puhumme. Me puhumme asetuksesta, joka liittyy teuraseläinten kohtelusta. Humanitaariset kysymykset ovat yksi asia, mutta taloudelliset seikat voivat olla vieläkin merkittävämpiä. Pitkät kuljetukset merkitsevät enemmän kustannuksia. Kustannukset nousevat kuluttajat joutuvat maksamaan lihastaan enemmän. Ja mielestäni tämäkin on peruste, jonka syystä meidän pitäisi lyhentää näitä eläinten kuljetusaikoja. Kiitoksia. Vihreiden nimissä kolme minuuttia edustaja Schlüter. En Kiitoksia, herra puhemies. Yhteiskunnan kehityksen taso on nähtävissä siinä, miten heikommassa asemassa olevat tulevat kohdeltua. Ja me käsittelemme barbaarien omaisesti eläimiä kuljetusten aikana. 15 vuotta sitten, kun keskustelimme tästä asiasta, niin kyse oli eläimen, eläinten suojelusta ja pohdimme sitä, millä tavalla voimme tilannetta parantaa. Eläinten olosuhteet eivät ole parantuneet. On aina vain sanottu, että nyt otetaan satelliittipaikannus käyttöön, eläinten terveyttä korostetaan, kuljetuskalostu kehittyy. Mutta mitä tapahtuu? Viideltä jäsenvaltiolta puuttuu jo pelkkä kertomus siitä, mitä he ovat tehneet. Kuinka paljon valvontaa on toteutettu ylipäätään näissä muissa 22 jäsenvaltiossa? Näyttää siltä, että määräykset eivät ole purreet. Komissaari Kypriano lupasi meille, että ennen toimikauden päättymistä me palaamme tarvittaessa tähän asiaan. No, tarvetta on olemassa. Useimmissa pienissä jäsenvaltioissa ei tarvita 24 tunnin mittaisia kuljetuksia. Me tarvitsemme uusia määräyksiä sen suhteen, millä tavalla eläimiä teurastetaan kuinka monet meistä olisivat tyytyväisiä siihen, että omassa sängyssä olisi 24 lehmää tai lammasta. Sellainen ahtaus vallitsee kuljetuskaluston lavalla. Kuka haluaa elää tällaisissa olosuhteissa? Kuka haluaa matkustaa tällaisten olosuhteiden vallitessa? Yrittäkääpäs matkustaa Brysselistä Strasbourgin samoissa, samoissa olosuhteissa kuin missä eläimiä kuljetetaan. Nyt on viitattu myöskin kustannuksiin. Suurimmat kosta, kustannukset liittyvät ympäristöön ja eläinten kärsimysten lievittämiseen. Mutta Tämä kaikki johtaa myöskin lihan laadun heikkenemiseen, sillä pahoinvoiva eläin ei myöskään ole teurastuksen jälkeen hyvä ö, tuote. Eli kyse on oikeastaan siitä, että periaatteessa terveet eläimet heidän kuntonsa heikkenee kuljetusten aikana. Nyt meidän täytyy osoittaa, että me todellakin haluamme parantaa eläinten elinolosuhteita kuljetuksenkin aikana. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Gwen nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Holm. Eh, eh, Tämän keskustelun lähtökohtana on se, että eläimet tuntevat tuskaa sekä stressiä ja kärsimystä aivan samoin kuin ihmisetkin meidän on otettava se huomioon, kun laadimme lainsäädäntöä. Ja näin ei toistaiseksi ole tehty. Yhä useampia eläimiä EUn sisällä kuljetetaan. Tämä on sisämarkkinoista. Mutta näin myös erikoistutaan enemmän. Yhdessä paikassa kasvatetaan eläimiä, sitten niitä kuljetetaan toiseen paikkaan, jossa ne teurastetaan ja vielä kolmannessa paikassa ne, niiden liha jalostetaan tuotteiksi, joten meidän on pidettävä kiinni eläinten hyvinvoinnin suojelusta. Ruotsalainen tutkimus käsitteli sitä, kuinka suuri määrä eläimiä kuljetetaan maiden välillä. 15 maassa 22 miljoonaa nelialkaista kuljetettiin. Siinä oli mukana lehmiä ja muita eläimiä. 500 miljoonaa äh, kanaa. Ja tämä koski vain 15 jäsenvaltiota. Nyt laajentumisen jälkeen ajatelkaapa vain, millaisia luvut ovat tällä hetkellä. Kysyn siis komissiolta, tämä uusi eläinten kuljetusta koskeva direktiivi, koska me sen saamme? Kibriangi lupasi sen tälle vaalikaudelle. Voiko komissio luvata tämän edelleen? niin, että voisimme rajoittaa kuljetukset kahdeksaan tuntiin. Haluan kysyä herran Spiedlalta, koska te puhutte viidestä maasta, jotka eivät ole vielä antaneet kertomusta, ja tämä onkin aika järkyttävää. Mutta haluaisin kysyä komissiolta, mitä te teette niille kertomuksille, joita saatte jäsenvaltioista? Analysoitteko te niitä? Me täällä parlamentissa haluaisimme saada analyysin tilanteesta, jossa vertailtaisiin eri maiden tilannetta, jotta tietäisimme, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa eläinten kuljetusten kohdalla. Eli uusi direktiivi, kahdeksan tunnin rajat ja äh, tilanteiden analyysi. Seuraavaksi itsenäisyys- ja demokratiaryhmän nimissä kaksi minuuttia, herra Blum. Well, Mr. Chairman. Niin, puheenjohtaja. Tämä on aika kiehtovaa niin kuin aina. Täällä ei mitään ironiaa taaskaan ole. Yksi suurin ongelma, joka meillä tällä hetkellä on, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa, on hirvittävän, hirvittävä sääntömäärä, joka tuli teurastamaan kymmenen vuotta sitten. Ja sen jälkeen yli tuhat teurastamoa suljettiin Isossa Britanniassa. Ja se pidensi eläinten kuljetus, kuljetuksia. Lankoni on teurastajan teurastamo Yorkshireissa, ja yhden lehden mukaan eräs eläinlääkäri valvoi, siellä oli erilaisia valvojia, eläinlääkintävalvojia, teurastamovalvojia ja kaikkia muita. Eli kaikkea tällaista typerää syntyy, kun on tällaisia sääntöjä. No nyt puhutaan näistä kuljetusajoista. Karjaa, sikoja ja lehmää, lehmiä kuljetetaan Manchesteriin asti teurastettavaksi, koska teurastamoja on suljettu niin paljon. Ja tähän asiaan meidän pitää puuttua. Myöskin haluaisin puhua hevoskuljetuksista. Nigel kertoi minulle, että Euroopassa on maita, joissa hevosia pidetään ruokana. Ja mielestäni tämä on aivan käsittämätöntä, että ihmiset syövät hevosiaan. Englantilainen ei söisi he- hevostaan yhtään enempää kuin koiransa tai lapsiaan mutta tämä vain osoittaa, millaisia kulttuurieroja on meidän ja EUn muiden maiden välillä. Per i non iscritti, mister... Sitoutumattomin nimissä yksi ja puoli minuuttia, edustaja Alistar. Mr. President. Puhemies, tämän jälkeen ei varmaankaan ole helppo jatkaa. No, sanoisin, että minulla ei ole mitään vaikeuksia tehokkaiden ja hyvien sääntöjen osalta, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin mutta alan olla huolissani siitä, että nyt olemme noidan kehässä. Säännöt ovat niin tiukkoja maataloudessa, että sen käytännön toiminta on lähes mahdotonta. Ja olen nähnyt merkkejä tällaisesta kehityksestä. Komission tutkimukset liittyen näihin kuljetusaikoihin ja eläinten lukumäärään kuljetusten aikana. Vuonna 2005 saatiin aikaan asetus, mutta alle kaksi vuotta sen voimaan astumisen jälkeen jälleen yritetään käyttää, muuta näitä rajoja. Ja omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa tämä olisi tuhoisa, koska eläinten kuljetus muihin maihin, joita tehdään. Meidän pitää kuljettaa eläimiä meritse. Ja jos meillä on vain kahdeksan tunnin kuljetusaika, niin se ei ollenkaan riitä, eikä sellaista voida hyväksyä. Ja näissä olosuhteissa muistuttaisin, että tätä ei ollenkaan voi verrata valtaviin etäisyyksiin, joissa eläimiä kuljetaan esimerkiksi Etelä-Amerikassa, josta me tuomme lihaa. Eli me jälleen rankaisemme omia viljelijöitämme, emmekä ollenkaan välitä siitä, mitä, miten on käsitelty lihaa, jota tuodaan EUn alueelle. Meidän täytyy päästä eroon tästä pakkomielteestä toimia näin hullunkurisesti. Prima di proseguire il dibattito. Ennen kuin jatkamme keskustelua, mikäli teille sopii, haluaisin eh, esittää kommentin ja rauhoittaa herra Blumin, eh, Blumia, mitä tulee hevoslihan kulutukseen. Monissa EU-maissa käytetään hevosen lihaa, mutta ei varmaankaan kukaan haluaisi syödä omaan, omaa hevostaan, vai, vaan muiden hevosten lihaa. Tässä pieni täsmennys. No niin, nyt jatkamme keskustelua. Rova Jägle, kolme minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, rakkaat kollegat. Taas kerran keskustelemme aiheesta, ja keskus, joka johtaa kiivaisiin tunteen purkauksiin, mutta myöskin faktojen esittämiseen. Haluaisin agrivaliokunnan puheenjohtaja Neil ja kiittää siitä, että hän otti tämän tärkeän kysymyksen esille. Kyse ei ole vain ainoastaan kuljetuksista, vaan siitä, että mitä on tapahtunut. Mitä on, arvoisa komissaari, tapahtunut? Onko teillä tutkimustulosta? Minkälaisia lukuja teiltä löytyy? Te mainitsitte muutaman luvun, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden välillä on olemassa muitakin eroja kuin se, että jotkut ovat antaneet infoa komissiolle ja toiset taas ei. Miten näitä pitkiä kuljetuksia valvotaan? Missä jäsenvaltioita näitä ylipäätään seurataan? Toinen suuri ongelma, johon meidän täytyy paneutua, on mielestäni se, jotka ovat ilmenneet, kun maatalousasiat määriteltiin Euroopan unionissa taloudelliseksi toiminta-alaksi. Mielestäni tätä asiaa ei voida näin yksioikoisesti toteuttaa. Yksi esimerkki. Yksi esimerkki. Minkälainen koul, minkälaisen koulutuksen pitää maanviljelijän omata, jotta hän voi olla niin sanotusti pätevä, siis Maanviljelijähän on koulutuksen saanut henkilö ja käsittelee eläimiä, mutta lisäksi meillä on olemassa kuljettaja tai kuljetusyritys, joka palkkaa kuljettajan, ja tämä kuljettaja välttämättä ei ole koskaan käsitellyt ensimmäistäkään eläintä. Ja nämä ovat aivan täysin eri asioita, vaikka tässä nykyisessä lainsäädännössä pitää, pidämme näitä kahta toimia aivan ö, samanveroisina. Ja tiedän, että esimerkiksi Saksassa voidaan kuljettaa lampata 50 kilometrin matka. Tietenkin meidän täytyy pohtia sitä, miten pienet teurastamot voivat toimia kustannus tehokkaasti, jotta voimme myöskin tarvittaessa välttyä turhin, turhan pitkiltä matkoilta. Niin, 50 kilometriä mikä siinä, mutta jos otetaan naapuritilan eläimetkin vielä kyytiin, niin sitten tuleekin jo ongelmia. Onko 50 kilometriä oikea raja vai pitäisiköhän meidän katsoa teurastamojen suuntaan ja pohtia sitä, millä tavalla tilanne on kehittynyt? Tietenkin jokainen saa kuljettaa omaa hevostaan harrastusmielessä ilman, että tämä lainsäädäntöteksti päättiisi. Mutta jos kyse on markkinatoiminnasta, niin silloin yksi kaksi hänen täytyykin noudattaa näitä määräyksiä. Joten arvoisa komission jäsen, näihinkin kysymyksiin meidän tulisi jatkokeskustelussa paneutua. Kiitoksia. Senor Capulas. Seuraavaksi edustaja Capulas Santos, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Eläinten hyvinvointi ja eläinkuljetukset ovat asia, Mm, joka, kuten Paris ja muut sanovat aivan oikein, jota on käsiteltävä sivistyneellä tavalla. Eläimistä huolehtiminen on eettinen velvollisuus, se kuuluu kulttuuriimme. Emme voi evätä eläimiltä hyvinvointia, erityisesti kun kyseessä on viimeinen matka on myös muistettava se, että sääntöjen noudattaminen maksaa. Se on ongelma, joka on merkittävä monille alueille. Jäsenvaltioita, joilla ei ole riittävästi tiettyä, tiettyjä eläimiä tai jotka ovat kaukana tuottaja-alueelta, niillä on vielä suurempia vaikeuksia kilpailla. Niiden jalostusteollisuudella on suurempia vaikeuksia kuin muille ja ne ovat eh, vaikeuksissa. Toiset voivat myydä tuotteitaan ja jalostaa tuotteitaan helpommin ja tämä tuo myös lisää työllisyyttä. Uskon, että voidaan täysin oikeuttaa se, että komissio laatisi mahdollisimman laajan tutkimuksen jossa ei käsiteltäisi ainoastaan eläinkuljetusten sääntöjen noudattamista, vaan myös sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia niille alueille ja jäsenvaltioille, joilla on vähän eh, ihmisten eh, ravinnoksi tarkoitettuun karjan kasvatusta. Komission on nopeasti ja perusteellisesti vastuttava kaikkiin näihin kysymyksiin. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Edustaja Charmurko. Tidnik. Kiitoksia puhemies. On hyvin paljon kansainvälisiä kuljetuksia Sloveniasta, lähinnä Itä-Euroopasta ja Italiasta. Meidän eläinviranomaistamme mukaan tämänhetkinen eurooppalainen lainsäädäntö on hyvin laajaa, mutta aika jäykkää ja monimutkaista. Suurin ongelma näyttää olevan tarkistuksissa, koska sen jälkeen kun sisärajat poistuivat, on hyvin vaikea tarkistaa, ovatko kuljettajat pysähtyneet taukoalueella vai eivät. Koska Slovenia on pieni, meillä on sopimuksia Unkarin ja Italian kanssa, ja meillä pitäisi olla yksi eurooppalainen ratkaisu. Kun nyt muistetaan millainen katastrofi pitkät kuljetukset ovat eläimille Euroopan teillä. Vuoden 2005 asetusta tulisi uudistaa, ja tämä on nyt mahdollisuus meille kaikille. Kuljetus liittyy läheisesti eläinten käsittelyyn ennen teurastamista, ja olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka katsovat, että ei ole mitään syytä sallia yli kahdeksan tunnin kuljetuksia. Ja siksi tuen sitä, että määritellään korkein yli, yli raja näille kuljetuksille. Kiitoksia seuraavana kollega Zabalowski. Yksi minuutti. Herra puhemies, mielestäni tärkeää on, että tämän tyyppistä tietoa on meidän käytettävissä. Meidän täytyy korostaa sitä, että Suurin osa lihasta, jota kulutetaan Euroopan unionin alueelta, ei kuulu tämän lainsäädännön piiriin. Tämä teksti on yksi parhaista, jolla pyritään vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana ja teurastettaessa. Mutta me tiedämme, että lainsäädäntöä ei noudateta kovinkaan monessa jäsenvaltiossa. Monissa jäsenvaltioissa kiistellään työntekijöiden oikeuksista, saatika sitten eläinten oikeuksista. Harvemmin pienissä yrityksissä näitä ongelmia ilmenee, pikemminkin suurissa yrityksissä tämä ongelma piilee. Eli lainsäädäntö, lainvalvontaviranomaisten täytyy tehdä paremmin omaa työtään. Eli eläinten oikeuksia rikota. Kiitoksia. Minuutto. Kiitoksia sitten Rova Sinotto, yksi minuutti. Komission jäsen, on erittäin tärkeää, että eläimiä kuljetetaan turvallisesti ja vältetään eläinten kärsimystä. Ja puhun nyt tästä, koska eläimet pelkäävät yleensä moottoriajoneuvoja ja olosuhteita pitäisi tehdä mahdollisimman turvallisiksi. Jos haluamme välttää eläinten kärsimyksiä, meidän täytyy katsoa aikaa ja etäisyyksiä. Ja se on luonnollista, mutta vähän liian yksinkertaista, kun ajatellaan Irlantia. Sehän on saari. Ja myöskin Irlanti vie hyvin paljon eläimiä ulkomaille. Aika- ja etäisyysrajoitukset merimatkoilla erottavat meidät Manner-Euroopasta, ja me olemme kuulleet kahdeksan tunnin suosituksesta, mutta nämä kuljetukset kestävät yli kahdeksan tuntia, kun eläimet kuljetetaan meriteitse, ja mitenkään eläintä ei voi päästä laiduntamaan kesken matkan. Eli suosittelisin, että katsomme näitä olosuhteita, joissa eläimiä kuljetetaan, erityisesti Irlannin tapauksessa, eikä vain mietitä näitä aika- ja etäisyyskysymyksiä. Grazie, madame. Kiitoksia. Sitten Rova Skenardi, puolitoista, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Vaikka asetus vuosittaisista kertomuksista on voimassa jo vuodesta 2007 alkaen näyttää siltä, että jäsenvaltiot eivät ole vaaditulla tavalla toimittaneet vuosittaisia kertomuksia. Kokonaisvaltainen analyysi on mahdotonta, koska puuttuu paljon tietoja mm, tarkastuksista. Eläinsuojelu, järjestöjen jäsenenä ja eläinsuojelun interryhmän jäsenenä tämä asia huolestuttaa minua erityisesti. Eläinsuojelujärjestöt ovat kymmeniä vuosia taistelleet sen puolesta, että lopulta vuonna 2007 saadaan sääntöjä aikaan ja sitten kuitenkaan jäsenvaltiot eivät viitsi niitä noudattaa. Tähän liittyy hyvän tahdon, puut, tahdon puutetta. Mehän tiedämme, että valvonnan ja tarkastuksen järjestäminen ei ole mitenkään mahdotonta. Tiedämme, missä teurastamat ovat, tiedämme, missä eläimiä kasvatetaan, tiedämme, mitä kautta eläimiä kuljetetaan, missä ongelma siis on. Aikoina, jolloin kansalaisia yhä enemmän kiinnostaa eläinten hyvinvointi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat näitä sääntöjä. Haluaisin vielä puhua kuljetuksista ja asioista, jotka olisi otettava huomioon ehdottomasti riippumatta eh, matkan pituudesta. Ei, ei, ilmasto on otettava huomioon. Keväinen hollannin, hollantilainen matka ei vastaa ollenkaan samaa kuin Kreikassa tehty yö, kesämatka. Myös öiliset kuljetukset on otettava huomioon ja toivon, että nämä tulevaisuudessa otetaan paremmin huomioon. Kiitoksia sitten McKinnes kolme minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia herra puhemies. Mitä lainsäädäntöön tulee, niin me tarkastelemme paraikaa suht uutta lainsäädäntöä, koska se astui voimaan vasta vuoden 2007 tammikuussa ja me toivomme toki, että kaikki noudattaisivat sitä heti alusta alkaen. Se pitää sisällään monia määräyksiä, mutta olisi kyllä ihme, että kaikki sitä noudattaisivat. Se on yksityiskohtainen, vaativa jäsenvaltioiden ja toimijoiden suuntaan, mutta olen erittäin tyytyväinen siihen, että Neil Paris on ottanut tänään agrivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa tämän asian esille, sillä jos me olemme kaikki samaa mieltä, että tämä, toi, tämä tulisi toimia, mutta meidän täytyy ensin tietää, millä tavalla sitä sovelletaan ja miten eläimiä kuljetaan Euroopan unionin alueella. Irlannissa on tehty paljon heti alusta lähtien tämän asetustekstin täytäntöön panemiseksi yhdessä eri viranomaisten kanssa – Paljon on investoitu siihen, että kuljetuskalusto kehitetään ja että ihmisiä koulutetaan vaatimusten mukaiseksi. Tässä kuussa järjestetään kuljettajille koulutustilaisuuksia. Ja tämähän on asia, jonka kollega Jekle otti esille ja uskoakseni monissa jäsenvaltioissa tulisi toimia samalla tavalla. Tätä tekstiä sovelletaan vain ainoastaan silloin, kun eläinkuljetuksia toteutetaan taloudellisessa mielessä. Me tiedämme toki, että kotieläimikin täytyy kunnioittaa, tiedä miten niitä on käsitelty. Usein niitä ei käsitellä oikealla tavalla ja usein samaiset henkilöt vaativat molemmille saroille vaatimukset. Tätä vaatimusta täytyisi tarkastella. Yleisesti ottaen meidän täytyy varmistaa, että kuljettajat noudattavat määräyksiä ja että on korkeatasoista, sillä me haluamme varmistaa, että eläimet tulevat terveinä paikalle ja tuote on siten ostajan vaatiman tason mukaista. Meidän täytyy nyt pohtia sitä, että ketkä eivät noudata määräyksiä, miten saamme heidät edes vastuuseen tekemisistään. Ja mitä tulee kuljetuksen pituuteen ja kahdeksaan, tunteen, kahdeksaan tuntiin, ongelmanhan oli aikanaan se, että Irlannilla on tietämys siitä, että eläimiä täytyy kuljettaa pidempiäkin matkoja, mutta me tiedämme myöskin, miten eläimistä tulee huolehtia, joten en ole täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka haluaisivat lyhentää kuljetusaikaa vedoten siihen, että eläinten terveydenvointi olisi kaiken ajan O. Tiedän, että ne ihmiset, jotka, joilla on arvokkaampia eläimiä, niin pyrkivät myöskin varmistamaan, että kyseisten eläinten hyvinvointi on myöskin mahdollisimman korkealla tasolla. Mutta me tiedämme myöskin, että kaikki eivät noudata näitä määräyksiä, mutta meidän täytyisi nyt varmistaa, että kaikki joutuvat vastaamaan näihin haasteisiin ja noudattamaan näitä järjestelmän sisältämiä vaatimuksia. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia Evans. Kiitoksia. Haluaisin onnitella Parisha sitä, että tämän kysymyksen esille, vaikka meillä on poliittisesti erilaisia mielipiteitä ja vaikka hän, hän on selvästi hyvin puutteleen ihmisenä, hän on kuitenkin tässä asiassa aivan oikeassa ja tuen häntä. Mielestäni tämä asetus on tarpeellinen ja sen on oltava myöskin täytäntöön pantu mutta minulla on myöskin varauksia ja olen eri mieltä joidenkin kollegojen kanssa, jotka ovat puhuneet tänä aamuna. Stevenson, te sanoitte, että pitkät matkat ovat asiat, joita ei voida välttää. En ole samaa mieltä. Sitten Jensen, te puhuitte 24 tunnista. No ei sekään ole tarpeellista. Sitten McAllisterille maataloudesta. No, siihen liittyy aivan erilaisia kysymyksiä. Meidän täytyy katsoa koko ajatusta liittyen eläinten kuljetukseen, pitkiä matkoja ja sitten vien teurastamista. Jos söisin lihaa, niin miettisin, miten tämä kärsimys ja stressi, nestehukka, miten merimatkat, miten tällä tavalla voidaan parantaa viime kädessä tuotteen laatua. Mielestäni se ei ole taloudellisesti järkevää, se ei ole inhimillisesti järkevää ja siksi ehdottaisin, että eläinkuljetukset kielletään kokonaan. Tämä tukisi maatalo- maaseututaloutta, se edistäisi paikallista taloutta, pk-yrityksiä ja silloin voitaisiin myöskin kuluttaa ruokaa mahdollisimman lähellä sen tuottamispaikkaa. No tiedän, että näin nyt ei tule käymään lähitulevaisuudessa, mutta meillä pitäisi olla todellisista sääntöjen täytäntöönpanoa ja toivon, että komissio tekee kaikkensa, no vaikka poliiseja. Meidän pitää pysäyttää näitä ajoneuvoja ja tarkistaa, onko siellä noudatettu kaikkia sääntöjä tästä lainsäädännöstä. Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Hall. Uh, äh, Mr. Commissioner. Arvoisa komission jäsen, onko komissio pohtinut sitä, että minkälaisia vaikutuksia huonolla täytäntöönpanolla on ihmisten terveyden vointiin. Kun kyse on pitkistä kuljetuksista ahtaissa tiloissa, niin johtaa stressin syntymiseen ja stressi taas saattaa johtaa sairauksen syntymiseen. Erityisesti hevosiin tehty tutkimukset ovat osoittaneet, että stressi johtaa suurempaan sairausalttiuteen ja sitä kautta taas erinäiset sairaudet voivat lähteä leviämään. 320 miljoonaa eläintä teurastetaan vuosittain Euroopan unionin alueella ja se taas tarkoittaa sitä, että pilantunutta lihaa saattaa helpostikin joutua elintarvikeketjuun. Vaikkakin eh, esimerkiksi hevoskuljetuksen aikana järjestettäisiin riittäviä taukoja, niin onko komissio varmistanut, että tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että nyt olisi luotava lukkoon joku tietty kuljetusaika lukkoon? Kiitoksia. Mr. Podkanski. Edustaja Podkanski, yksi minuutti. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Puhemies, hyvä komission jäsen eläinten kuljetus on äärimmäisen tärkeä ongelma. Siksi tämä parlamentin keskustelu on merkittävä. Valitettavasti olemme tehottomia asetuksen täytäntöönpanossa. Olen iloinen siitä, että tämän päiväisten töiden aikana kiinnitämme huomioon hevoskuljetukseen. Olen iloinen tästä, koska olen hevoskasvattaja, mutta myös siksi, että että on pidettävä kiinni, että säännöistä, sääntöjä noudatetaan. Näin ei nyt ole. Hevonen ymmärtää aina ihmistä, mutta ihminen aina ymmärrä hevosta. Hevoset tuntevat pelkoa, niin kuin ihmisetkin, ja luottavat ihmiseen. Olen kokemuksessani nähnyt, että vakavasti sairas eläin ei anna lääkäreiden tulla lähelle, ellei tyttäreni ollut läsnä. Hevonen luotti tyttäreeni, mutta ei lääkäreihin. Näin ehkä joskus ihmisilläkin käy. Ihminen ei ymmärrä hevosta silloin, kun hevonen on peloissaan ja kun se pyrkii puolustautumaan – joskus ihmiset lyövät hevosta, koska he luulevat, että hevoset eivät kunnioita ihmistä. Tästä syystä haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ymmärtävät näitä ongelmia ja näkevät ne kysymyksiä, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin. Tri. Seuraavaksi Delange kolme minuuttia. Kiitoksia herra puhemies. Uudemman kerran keskustelemme eläinkuljetuksista ja uudemman kerran me päädymme siihen lopputulokseen, että nykyinen lainsäädäntö sitä se ei vastaa parlamentin esittämiin haasteisiin niin kuin Albert ja Maatin mietinnössä aikanaan sanottiin. Siinä pidettiin erossa yhtäältä teuraseläimet ja muut eläimet. Toki on tehty paljon kuljettajien koulutuksen, kuljetuskaluston kehittämisen ja GPS-järjestelmän käyttöön ottamiseksi, mutta se ei tietenkään riitä. Ja toinen päätelmä, johon päädymme tässäkin keskustelussa, on se, että valvonta tulee olemaan Akilen kantapää. Euroopan unionissa valvonta tapahtuu puutteellisesti ja vain ainoastaan kansallisesti, ja me emme pysty seuraamaan kuljetuksia ja rajat ylittävällä tavalla. Me haluaisimme, että myöskin eläinlääkintäviranomaiset tekisivät suurempaa valvontatyötä. Me tarvitsemme enemmän varoja tähän toimintaan, erityisesti komission suuntaan sanon tämän, koska he kieltäytyivät myöntämästä enemmän varoja tähän toimintaan. Me emme toivo, että komissio vain ainoastaan harmaiden seinien sisäpuolella tutkii näitä kansallisia raportteja. Me tarvitsemme paikallinen päällä tapahtuvia Euroopan laajuisia ad hoc valvontatoimenpiteitä. Lisäksi meidän täytyy kehittää Euroopan unionin sisällä että ulkopuolella pysähdyspaikkoja, ilmastointia, ja me, lisäksi meidän täytyy varmistaa, että kaikissa ajoneuvoissa on GPS-järjestelmä mukana. Ja näin nämä tiedot voitaisiin myöskin syöttää keskustietopankkiin. Ja koska meillä ei ole tällä hetkellä selkeää tietoa siitä, miten näitä määräyksiä on pantu täytäntöön, mutta olemme saaneet ainakin Itävallasta tietoa. Esimerkiksi yksi tarkastaja sanoi Itävallasta, että hän on nähnyt, että paljon kuljetuskalustoa menee Puolan Tsekin suuntaan, mutta ne eivät tule takaisin Euroopan suuntaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Itävalta kierretään, koska Itävallassa tarkastukset ovat tiukempia kuin ympäröivissä maissa, joten kyllä minä tiedän, että lainsäädäntöä pannaan täytäntöön eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Ja sitten mitä tulee eläinlääkintä henkilökuntaa. Arvoisa komissaari, kyseiset henkilöt ovat oikeastaan kumileimasimia useimmissa tapauksissa. Ja tuskinpa kukaan voi hyväksyä sen, että eläin kuljetetaan Romaniasta Etelä, It, Etelä-Italiaan, jos kuljetus kestää 24 tuntia, sillä viimeisimmät 500 kilometriä kestävät mukamas 2,5 tuntia. 500 kilometrin matka, 2,5 tuntia. No, ehkä Ferrarilla, mutta ei rekalla ja usein hyvin äh, nuoria eläimiä, kuten koiria, kuljetetaan ristiin rastiin Eurooppaan, joten komissio pitäisi tarkistaa tämäkin seikka. Joten kotitöitä riittää kyllä komissiolle tehtäväksi ja me jäämme nyt odottamaan ennen parlamentin uutta muodostamista, että minkälaisia tuloksia olet tutkimusten myötä saaneet käyttöön. Kiitoksia. Rinne, yksi minuutti. Minä puhun nyt hevoskuljetuksista, kuten muutama muukin kollega. Meillä on nyt selvää näyttöä siitä, että EUn säännöt, joilla suojellaan hevosia pitkien kuljetusten aikana, niitä ei ole noudatettu. Ja ne ovat johtaneet epäinhimillisiin olosuhteisiin ja tarpeettoman kärsimykseen. Joissain tapauksissa hevosia on kuljetettu yli 40 asteen kuumuudessa, ja joissain tapauksissa hevosia on kuljetettu tuhansia kilometriä ilman ruokaa ja vettä, ja se on vaihe, aiheuttanut vammoja tai jopa kuolemantapauksia. Onko komissiolla tietoa siitä, kuinka paljon näitä tätä asetusta 10 tätä asetusta on rikottu jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun se tuli astui voimaan tammikuussa 2007. EUn asetukset liittyen yhtenäiseen GPS-valvontaan, milloin se astuu voimaan, ja voivatko yksittäiset ihmiset saada tietoa siitä, miten eläimiä on kuljetettu jäsenvaltioiden alueella. Tiedän, että komissio saa näitä tietoja käsinsä, mutta yksilöt eivät. Eli haluaisin vastauksia näihin kolmeen kysymykseen. Kiitos. Mr. Dover. Edustaja Dover, kolme minuuttia. Uh, Puhemies. Minulla on ilo puhua nyt tästä erittäin mielenkiintoisesta aiheesta tänä aamuna. Ja korostaisin sitä, kuinka tärkeä tämä on koillis Englannille. Kuten maatalousvaliokunnan puheenjohtaja totesi, haluaisimme, että nämä eläimet teurastetaan ja kuljetetaan vasta teurastuksen jälkeen, mikäli lihaa pitää kuljettaa jonkin jalostettavaksi. Mutta Koillisen on paljon hevosia, paljon karjaa, paljon lampaita, eläimiä kuljetetaan hyvin paljon. Ja itse olin parlamentin jäsen Englannissa kahdeksan vuotta, ja tästä asiasta puhuttiin yhä uudelleen omassa vaalipiirissäni. Ja oikeastaan tilanne ei ole parantunut viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana. Olen iloinen siitä, että tämä kysymys on otettu esille, koska vuonna 2007, eli ensimmäisenä vuonna. Sen vuosikertomus piti toimittaa kesäkuun 2008 mennessä, ja me olemme nyt aikataulusta jäljessä. Kuuntelin sitä, mistä komission puhui, eli että hän katsoo, miten voitaisiin satelliittivalvontaa käyttää hyväksi, se on hyvä ajatus, mutta minä sanoisin, että on niin paljon yksityiskohtaisia tarkistuksia, joista on määritelty asetuksessa, esimerkiksi eläinten kunto kuljetuksen aikana, kuljetuskäytänteet, kuljetusvälineet, merikontit, lepoajat, eläinten kuljetustila. Tällaiset asiat ovat sellaisia, joita ei voida nähdä satelliitista, vaan ne pitää tarkistaa yksityiskohtaisesti. Ja toivoisin, että meillä olisi jokin päivämäärä näissä johtopäätöksissä, johon mennessä tehdään ehdotuksia ja johtopäätöksiä nyt jo tässä vaiheessa, kun mietitään asetuksen täytäntöönpanoa. Mitä pikemmin tilannetta parannetaan, sitä parempi. On kauheaa, että tällaiset pitkät kuljetusajat, että eläintä kuljetetaan näin pitkiä aikoja niiden viimeisinä elinpäivinä. Ja kuluttajat, he haluavat esimerkiksi vapaiden kanojen munia, ja kuluttajat haluavat, että olemme mahdollisimman inhimillisiä näiden kuljetusten osalta. Ja kuluttajat maksavat enemmän lihasta, koska he haluavat, että me kohtelemme eläimiä hyvin, jotka ovat niin arvokkaita ja tarpeellisia ruokavaliossamme. Kiitoksia edustaja Dover. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Pohjamo arvoisa puhemies arvoisa komissaari kiitokset neil pariesille tästä keskustelusta. eläinten hyvinvoinnin takaaminen on hyvin tärkeä asia. komission on varmistettava että eläinten kuljetusta koskevan asetuksen täytäntöönpano ja valvonta on yhtenäistä koko eun alueella. eun eläintenkuljetuslainsäädäntö on tiukka toistuvat pahat ongelmat eläinten kuljetuksissa johtuvat lainsäädännön törkeästä rikkomisesta. nykyiset kuljetusaikamääräykset joustoineen ovat riittävät kun niitä valvotaan ja samalla ylläpidetään korkeatasoista kuljetuskalustoa jossa on muun muassa kunnollinen ilmanvaihto lämpötilan seuranta juomavesijärjestelmä ja satelliittipaikannus sekä koulutetaan kuljettajia ja laaditaan eläinten kuljetuskuntoisuusohjeita kuten monissa jäsenmaissa jo nyt tehdään. pidän tärkeänä että nykyinen eläintenkuljetussäännöstö pannaan kunnolla täytäntöön koko eun alueella ja siitä saadut kokemukset otetaan huomioon ennen kuin uusia säädöksiä lähdetään tekemään. kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Es eh, que no hablen más de cinco. Säännön mukaan korkeintaan viisi puheenvuoroa annetaan, mutta kun meillä on aikaa ja seitsemän puheenvuoroa on pyynnetty, niin annan puheenvuoron kaikille seitsemälle. Mutta kun minuutti on kulunut, niin katkaisen mikrofonin ensin eh, edustaja eh, Schirhuber. Presidente, presidente. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari, rakkaat kollegat. Yhteisö voi tehdä tiivistä yhteistyötä vain ainoastaan silloin, jos kaikki noudattavat määräyksiä. Erityisesti maanviljelijät vetoavat siihen, että eläimiä kuljetetaan oikealla tavalla ennen teurastusta, jottei stressi pääse vaikuttamaan negatiivisella tavalla kuluttajille tarjottaviin lopullisiin tuotteisiin. Meidän täytyy rangaista rötöstelijöitä, sillä me emme voi hyväksyä näitä tapauksia, koska ne aiheuttavat negatiivisia vaikutteita koko sara-alalle. Minä todellakin toivon, että me saamme aikaiseksi järkeviä tuloksia ja että meillä on olemassa myöskin tieteellistä tutkimustulosta. Ja minä vaadin, arvoisa komission jäsen, että tuonti kolmansista maista, sitä käsiteltäisiin samalla tavalla kuin Euroopan unionin sisäistä toimintaa. Kiitoksia. El señor Kiitoksia sitten edustaja Thank you. I think... Kiitoksia. Tämä keskustelu on osoittanut, että on valtavia epäilyksiä sen suhteen, onko tämänhetkinen lainsäädäntö toimivaa ja onko sitä pantu oikealla tavalla täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta voidaanko sitä oikealla tavalla panna täytäntöön? Onko se mahdollista, kun kyse on kansainvälisistä eläinkuljetuksista? Meidän täytyy tarkastella sitä, pitäisikö palata tiukkaan kahdeksan tunnin sääntöön ilman poikkeuksia, ilman erikoislupia, paitsi ehkä Irlannin merikuljetuksille, mutta muuten ei mitään erityispoikkeuksia. Sanoisin kollegoille, että on uusi nettisivu, jolla kampanjoidaan tästä asiasta www8 Kahdeksan kirjoittanut siis lukuna eikä sanana. Monet, jotka keskustelevat, kuuntelevat tätä keskustelua, ehkä haluavat käydä tällä nettisivulla. Ei mikrofoni. Schulz. Edustaja Schulz. E, szanowni Państwo, wiele dzisiaj powiedzieliśmy o... Hyvät kollegat, olemme puhuneet paljon inhimillisyydestä ja sivilisaatiomme tilasta. Olen todellakin yhtä mieltä että, että keskustelu kulkee oikeaan suuntaan. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta haluaisin kiinnittää huomioon eräsen asian. Tämä on oikea taistelu, meillä on oikea suunta, mutta meidän ei pidä jäädä pinnallisiksi ja aset, antaa sysätä maanviljelijöiden maksettavaksi kustannuksia. Haluaisin vedota komission ja teihin kaikkiin. Meidän ei pidä tuoda lisärasitteita. Meidän on ratkaistava nämä hyvin tärkeät ja oikeudenmukaiset asiat, mutta sääntöjä olisi noudatettava kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän kaikkien on noudatettava näitä samalla tavalla kaikkialla. Mikrofoni katkaistiin. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Dumitriulle. Domnule președinte, domnule comisar, Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Eläimiin liittyvät kokemukset ovat erittäin tärkeitä ja tässä toiminnassa täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota eläimiin, joita käytetään esimerkiksi tieteellisiin tutkimuksiin tai kokeisiin. EUn pitäisi näyttää esimerkkiä, mitä tulee eläinten kasvatukseen ja hoitamiseen. Direktiivi on yli peräisin yli 20 vuoden takaa. Ja siinä on hyvin epämääräisiä periaatteita, mutta yli 230 miljoonaa eläintä on käytetty kokeissa ja yli 12 000 eläintä on viety eläinkokeisiin. Eläinten hyvinvoinnin pitäisi olla EUn prioriteetti ja eläimillä käytävä kauppa, kuljetus, kirurgiset toimenpiteet, teurastus meidän pitää toimia kaikissa näissä toiminnoissa noudattaen kansainvälistä lainsäädäntöä, jotta mahdollisimman pitkälti voitaisiin välttää eläimiin kohdistuvaa julmuus. Seuraavaksi edustaja Petri. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Puhun uusista jäsenvaltioista, erityisesti Romaniasta. Ne tarvitsevat tukea jotta ne voisivat vahvistaa kapasiteettia asetuksen täytäntöönpanon valvonnassa eläintekuljetusten alalla. Tällä hetkellä roman, romanialaisella e, eläinlääkäreillä ja muilla valvojilla on suuria vaikeuksia toteuttaa tehtävänsä ilman poliisin apua, joka on ainoa, joka voi pysäyttää autoja myös laiduntavat eläimet äh, tuovat äh, erillisen ongelman e, esiin. Se olisi käsiteltävä erikseen. Sitten viimeksi haluaisin todeta, että meidän olisi huolehdittava valvonnan ja tarkastusten laadusta. Puhemies, edustaja Doyle. Kiitoksia. Olen sitä mieltä, että ajoneuvojen laatu ja kuljettajien tietotaito ovat ainakin yhtä tärkeitä asioita kuin kuljetuksen pituus. Jos huonolla ajoneuvolla ajetaan liian lujaa erityisesti mutkissa, niin sillä on suurimpia terveydellisiä vaikutteita kuin pitkät yli kahdeksan tunnin kuljetukset, jos ne toteutetaan oikealla tavalla. Me tiedämme, että hevosten äh, asiat ovat tapetilla ja me tiedämme, että jäsenvaltiot, monet jäsenvaltiot eivät noudata nykyisiä määräyksiä. Yes, komissio on saanut Irlannin raportin viime vuoden kesäkuussa. Mitkä jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet tietojaan? Tullaanko nämä jäsenvaltioiden nimet julkaisemaan komission nettisivuilla? Ja minä toivoisin, että saisin komissiolta vastauksen näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Doyle. Ja lopuksi vielä edustaja Sikierski, tähän päätämme keskustelua. Kiitoksia. EU pitää erittäin tärkeänä eläinten oikeaa kohtelua ja syntymästä teurastamiseen asti. Me tiedämme, että on mahdollista arvioida, onko lihanlaatu hyvää sen perusteella, miten eläintä on kohdeltu. Tästä on selkeää tieteellistä näyttöä. Siksi meidän on pantava täytäntöön tätä lainsäädäntöä ja tiedän, että joskus – on kuljetettava eläimiä hyvin pitkiäkin matkoja. Se vie paljon aikaa ja siksi meidän täytyy noudattaa kaikkia sääntöjä. Myöskin on tärkeää miettiä, mikä on paras tapa panna täytäntöön näitä asetuksia. Meidän pitäisi arvioida, millainen tilanne on kussakin jäsenvaltiossa, ja meidän on muistettava, että tämä myöskin näkyy kustannuksissa, ja kuluttajille maksamassa hinnassa. No se si una cuestión de orden el presidente. Kiitoksia. Vielä maatalousvaliokunnan puheenjohtajan nimissä edustaja Parish, mutta hyvin lyhyesti pyydän. Ihan lyhyt kommentti, koska itse laadin tämän kysymyksen. Niin ennen kuin komissio laatii yhteenvedon, niin ensimmäisen kysymykseni sain vastauksen, eli hän mainitsi ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä tätä raporttia laatineet. Mutta nyt kysyisin vielä uudemman kerran, että onko komissio tehnyt jo alustavia analyysiä näiden tutkimustulosten pohjalta ja aikooko komissio laatia tiedonannon tähän asetuksen liittyen. Nämä tiedot tarvitsemme mitä pikimmiten. Meidän täytyy saada myöskin aikaiseksi parhaita käytänteitä sillä me tiedämme, että molinsa vaiheessa tehdään hyvää työtä toisin kuin monissa muissa jäsenvaltioissa, joten aikooko komissio analysoida näitäkin asioita ja missä vaiheessa tulette sitten julkistamaan analyysin ja tulokset? Kiitoksia. Kiitoksia. Komission jäsen Spilla saa vielä viimeiseksi puheenvuoron. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Rooman lainsäädännössä, kun siinä määriteltiin eläimet, todetaan, että eläin on asia tai esine. Armeijan säännöissä todetaan kuljetusten osalta, että yhteen vaunuun voi laittaa kahdeksan hevosta tai 48 miestä. Sivistyksen aikana olemme alkaneet miettiä sitä, millainen yhteys on eläimillä ja ihmisillä, että eläimet ovat lähempänä ihmistä kuin esinettä. Ja nyt olemme tehneet johtopäätöksen, että eläin ei siis ole esine, vaan se on elävä, hengittävä olento, jolla on myöskin oikeuksia ja tämä näkyy säännöissämme ja asetuksissamme. Voimme todeta, että eurooppalaiset standardit tällä alalla on määritelty ja ne ovat edistys, kun ajatellaan sivilisaatiota. Toisaalta tästä keskustelusta käy ilmi, että näitä sääntöjä ei panna kunnolla täytäntöön ja että vielä on hyvin paljon tilaa parannuksille. Komissio on tästä asiasta täysin samaa mieltä ja toiminnassaan komissio pyrkii parantamaan tätä järjestelmää, parantamaan tarkistuksia ja tämän tilanteen valvontaa. Ja samalla me olemme valmistelemassa uusia asetuksia, joissa otetaan huomioon kaikkein uusimmat tieteelliset tiedot useilta aloilta. Toinen johtopäätös tästä keskustelusta on se, että tämä ongelma on erittäin monimutkainen. Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys, johon liittyisi pari-kolme asiaa ja sitten, että kaikki tehtäisiin. Tilanne ei ole sellainen. Keskustelusta käy ilmi, että eläinten suojelu, erityisesti maatalousalalla, ei liity pelkästään kuluttajien suojeluun, koska jotkut näistä toimenpiteistä on suoritettava, vaikka ne eivät millään tavalla liity kuluttajien. Kyseessä on eettisesti merkittävä kysymys. No sitten yritän vastata muutamiin näihin yksittäisiin kysymyksiin. Niitähän tuli aika paljon. Ja tietysti olemme valmiita vastaamaan näihin yksityiskohtaisemminkin myöhemmin. Mutta nyt kuitenkin muutama niistä. Eli mitkä maat eivät ole toimittaneet näitä vuosikertomuksia, totesin sen jo alustuksessa, mutta koska tämä nyt on niin tärkeää, niin totean uudelleen, että Kypros, Liettua, Malta, Bulgaria ja Luxemburg – Eli tämä ei koske sitä Irlantia. Irlanti on täyttänyt velvollisuutensa. Keskustelussa oli kysymyksiä, joka liittyy tietojen saatavuuteen. Teoriassa on mahdollista julkistaa nämä kansalliset vuosikertomukset. Asetus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat liittää tähän tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät luottamuksellisuuteen, mutta yksikään maa ei ole käyttänyt tätä oikeutta. Komissio siis haluaa nyt kysyä jäsenvaltiolta, haluatko ne käyttää näitä luottamuksellisuuslausekkeita, mutta mikäli näin ei ole, silloin tämä kertomus voidaan täysimittaisesti julkistaa. Ja sehän voisi antaa pontta sitten uuteen keskusteluun. Vuosikertomuksia analysoidaan komissiossa ja samalla niitä täydennetään tiedolla, jota saadaan tarkastajien työstä. Ja tämä antaa lisäpontta asetuksen täytäntöönpanon valvonnalle ja oikeudellisten puitteiden kehittymiselle. Sitten kysymys joka liittyy lisäkehitykseen ja ehdotuksiin, jotka liittyvät direktiiviin. Komissio on laatimassa uusia ehdotuksia ja komissio yrittää käyttää hyväkseen kaikkein uusimpia tieteellisiä tietoja. Sitten tuli esille kysymys, kuinka monta rikkomusmenettelyä on käynnissä. No, tällä hetkellä niitä on käynnissä kaksi. On ollut kaksi tai kolme valitusta Andalusiaan liittyen Espanjassa. Ja kuusi jäsenvaltiota on otettu tarkistusten kohteeksi vuonna 2008. Eli tässä nyt muutamia lukuja, jotka liittyvät näihin esitettyihin kysymyksiin. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä monipuolisesta ja innostavasta keskustelusta, joka on selkeästi osoittanut, että komission kannat ja parlamentin näkemykset ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja mielestäni tämä on erittäin hyvä merkki tulevaisuuden kannalta tällä erittäin arkaluontoisella alalla. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Suullinen kysymys komissiolle. Kysymyksen esittäjä Parish maaseudun, maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunta aiheena Välimeren ruokavalio. Tätä valio, ruokavaliota mekin täällä seuraamme